jäsenten nimittämiseksi parlamentin valiokuntaan. Nämä julkaistaan tämän päivän pöytäkirjojen kanssa, jos vastalauseita ei ole. Siihen määräaikaan mennessä, kun pöytäkirjat hyväksytään, pidetään näitä nimityksiä.